Jatkamme istuntoa eilisen kokouksen. Pöytäkirjat on jaettu ja saatavilla. Onko niistä kommentteja? Jos ei, pöytäkirjat hyväksytään. Seura- ensimmäinen kohta. Esitys